on ydinvoimatyöryhmän tulisi toimia parlamentin pyyntöjen mukaan ja saada aikaan intensiivistä keskustelua. Kiitokset. Mm. Sitten artiklan 6.3 työjärjestyksen mukaisesti Kyseinen asia on palautettu valiokuntaan. Olen saanut myös tiedonannon neuvostosta ensimmäinen käsittely. kolmen kuukauden aikaraja, joka parlamentilla on, alkaa huomenna 25. maaliskuuta. Τα συνοπτικά πρακτικά και θα υποβληθούν έγκριση στο Κοινοβούλιο. Tämän istunnon pöytäkirja esitetään jäsenille hyväksyttäväksi. Ja mikäli tässä ei ole vastalauseita, ähm, ne hyväksytään ja nyt äh, parlamentin istuntokausi keskeytetään. Äh, kiitos.